16 keskeytetty istuntokausi äh, on jälleen avattu. Hyvät kollegat, suurin osa meistä tietää varmasti, mitä 26. Äh, huhtikuuta 1986 tapahtui. Tänä päivänä